lossa, jos vastalauseita ei ole, välitään tämän päivän istunnossa hyväksytyt päätösasemat viippimättä päätösasemissa mainituille henkilöille ja elimille. Ja rova kollega halunnee käyttää vielä kerran työjärjestyspuheenvuoron. Olkaa hyvä. Puhemies, rehellisesti sanottuna minä olen yllättynyt siitä, miten tänään täällä käyttäydyitte. On totta, että tavallisesti te Olette hyvin oikeudenmukainen, mitä tulee puheaikoihin. Mutta teidän käyttäytymisenne tänään on minusta täysin käsittämätöntä. Tämä on tärkeä keskustelu. Aihe on tärkeä. Miksi me käymme tällaisen keskustelun näin myöhään iltapäivällä? Tämäkin on yllättävää. Ja sitten te vielä leikkaatte 18 minuutilla tätä keskustelua. Se on jotakin, mitä en voi ymmärtää. En voi ymmärtää sitä ollenkaan. Olen pahoillani. Frau Kollegin, niin, Työ vastaa puheenjohtajakokous. Herra Kaputo, saat ihan kohta puheenvuoron. Esityksestä vastaa puheenjohtajakokous. Se, että me olemme pyrkineet lopettamaan hiukan aikaisemmin siksi, että yleisessä keskustelussa ei ollut lainkaan menettelyä ilman puhelista. Minun täytyy nyt leikata tätä, koska muuten olisi tullut hiukan epätasapainoa ajatellen myöskin kansallisuuksia. Herra Kaputo nyt puhuu sitten siitä, on olemassa epätasapainosuhteessa S- ja D-ryhmää. Ja nyt herra Caputo, työllisyyspuheenvuoro, mutta sitten tämä loppuu. Grazie, presidente. No. Kiitoksia, puhemies. Minä vain halusin tietää, että mitä kriteereitä käy sitten kun annoitte puheenvuorot kahdeksalle puhujalle Alderista, EPPstä ja vain yhdelle SDstä ja perustelitte, että ette antanut puheenvuoron niille, jotka olivat puhuneet aiemmin. Minä en taas puhunut aiemmin, kun taas kollega Kelly oli puhunut jo aiemmin. Tällainen syrjivä asenne ei ole perusteltua. Kollega Caputo, kiitoksia. Haluan sanoa teille painokkaasti, että alussa kukaan SEDstä ei pyytänyt puheenvuoroa. Sitten tulitte te aivan alussa herra Jambatski ei saanut puheenvuoroa, koska hän oli puhunut aikaisemmin. Ja siitä, kun minä olin täällä tänään, minä olen, en ole ottanut huomioon enää niitä, jotka olivat jo puhuneet, enkä ole suinkaan antanut kahdeksalle kansanpuolueen edustajalle puheenvuoron, vaan vain, vaan vain kolmelle, kaksi, kahdelle Aldesta, vaikka puheenvuoropyyntöjä kaiken kaikkiaan oli yli kymmenen. Minä pyrin toimimaan korrektisti, uskokaa minua, joskus tilannetta ei voi tehdä helpoksi edes oman ryhmän edustajille. Ja nyt istunto on päättynyt.